tullaan vastaamaan kirjallisesti. Haluaisin kiittää ministeriä. Vielä kaksi ilmoitusluontoista asiaa voin kertoa teille, että 5. lokakuuta oikeusasioiden valiokunta päätti yksimielisesti julistaa äh, hyväksymättömäksi kaksi äh, Fioren koskemattomuutta koskevan äh, koskemattomuuden poistamista koskeva pyytös Olen kirjannut tämän päätöksen ja tämä välitetään sitten asianmukaisille Italian viranomaisille. Sitten EPPltä ja EFD-ryhmältä on otettu vastaan useampiakin muutos